votes. Περνάμε στις επεξηγήσεις ψήφου. No niin, sitten äänestysselityksiä, hyvät naiset ja herrat. Ensimmäisenä listalla talousarvioesitys vuodelle 2011. Herra Fox, teillä on yksi minuutti, olkaa hyvä. Uh, hyvä. Hyvät kollegat, meillä on suuren suuri joukko äänestysselityksiä luettelossa, joten aikarajoista pidetään kiinni. Aion jokaisen puheenvuoron päättää tasan yhden minuutin kohdalla. Pyydän tämän anteeksi etukäteen, mutta näin vain on. Herra Fox, olkaa hyvä. Thank you, Miss... Kiitos puhemies. Minä haluaisin selittää, miksi vast, vastustin 2011 budjettia. Vastustin, äänestin sitä vastaan siksi, koska nyt näinä vyönkiristyksen aikoina EUn pitäisi toimia, osoittaa pidättyväisyyttä meidän pitäisi leikata menoja, ei kasvattaa niitä. Minusta on häpeällistä, että komissio alun alkaen esitti 6 prosentin määrä meno, tulee menojen kasvua ja parlamentti sitä tuki. Minusta pääministeri David Cameron on tehnyt hyvää työtä, kun on pakottanut tämän no, kasvuprosentin 2,9. Sen me pidämme sitä kompromissina

mielestä on ensisijaisen tärkeä. Kiitos Kamal, jäänä lepto. Herra Kamal, yksi minuutti. Kiitoksia paljon puhemies. Kollegani tavoin, herra Foxin tavoin, minäkin olen huolissani, kun monet brittikonservatiivit asiasta. Nyt kun muualla säästetään ja hallitukset kautta Euroopan ja kautta maailman pyrkivät kiristämään nälkävyötä ja vähentämään kulutusta, niin miten me kehtaamme pyytää sitä, että veronmaksajan rahoja pitäisi käyttää vielä enemmän Euroopassa? Nyt olisi pikemminkin aika kiristää nälkävyötä. Voin antaa tästä esimerkin. Meidän ei pitäisi pyytää lisää rahaa, ei, vaan pikemminkin ei edes jäädyttämistä, vaan sitä, että EU-budjettia leikataan, jotta veronmaksajat kautta Euroopan voisivat ottaa poliitikot vakavasti ja tietää, että me ymmärrämme heidän ongelmansa tällä hetkellä ja osallistumme heidän kärsimyksiinsä sen sijaan, että me olemme täällä tällaista vaaleilla valittua eliittiä, joka vain törsää rahaa. Jevska, kirja Matera, jäänä lepto. Sitten arvoa Matera ja Giseska mietintö, olkaa hyvä. O kirjos Jär, jäänä lepto. Είναι εδώ ο κύριος Ισηγή, haushaltsrecht ist das königsrecht des parlaments das ist auch im europäischen äh, äh, äh, parlamentin oikeus näihin parlamentin hyväksykseen ja tietysti parlamentin ja komission ja Euroopan neuvoston välinen yhteistyö on kaiken perusta ja tämä kuulemisprosessi, tässä neuvotteluprosessi tämän ensi, en, ensin, ensi vuoden osan, osalta, budjetin osalta ei lisännyt luottamusta toimielinten välinä. Euroopan parlamentillahan on, on oikeudet, joita myöskin neuvoston pitäisi kunnioittaa ja myöskin tämä tulo- päätösvalta on yksi perusoikeuksista parlamentille. Herra Hänen, olkaa hyvä. Mr. President, yesterday I won... Puhemies, eilen pohdiskelin, että olinko joutunut aikakoneeseen ja joutunut 70-luvulle. Nyt näyttää siltä, että ollaan 1770-luvulla. Thomas Jefferson sanoi joskus etähallinnosta, että vaalipiirin edessä hallinnon jäsenten täytyy, heillä on hyvä mahdollisuus pystyä turvautumaan kaikenlaiseen vilunkiin. No tällä tavalla nyt 27 jäsenvaltiota ovat tehneet, ovat yrittäneet nostaa äm, varainkäyttöään. Se johtuu siitä, että äh, varainkäytön ja äh, varojen välillä ei ole mitään selkeää linkkiä. Ainoa keino pyrkiä Äh, saattamaan äh, luvut samoille linjoille äh, suuren yleisön kanssa on se, että kansallisilla parlamenteilla olisi enemmän sanavaltaa omasta vaalipiiristään. Kiitos. Rova Muscardini, Gosesin mietintöön. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Presidente. Kiitoksia, puhemies. Me olimme tämän mietinnön puolesta ja haluaisin kiittää esittelijää, jonka mietintö oli erittäin tyhjentävä, yksityiskohtainen. Katsomme kuitenkin, että mietinnön pitäisi esittää enemmän velvoitteita eri toimielimiä instituutioille tili- ja vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi. Aiemmin tilanne on ollut erittäin epäselvä ja seuraamukset ovat olleet erittäin kielteisiä. Veronmaksien kustannuksella ja säästäjien, säästötilin omistajien kustannuksella on pelattu. Ja tästä on syntynyt kielteisiä vaikutuksia. Rahoituslaitosten valvonta pitäisi hoitaa kuntoon, niin ikään luottoluokituslaitokset täytyy uudistaa, jotta saadaan uuden aikaista talous- ja valvontaa kuluttajien ja kansalaistenkin etujen mukaisesti. Herra Jaare, yksi minuutti, olkaa hyvä. Herr Präsident. Kiitoksia kovasti puhe, puhemies. Kysymys on siitä, että kuka valvojia valvoo. Eh, esimerkiksi, esimerkiksi jalkapalloottelussa eh, eh, on tietysti siellä on myöskin ero, ero, ero, ero tuomari, ja se on tietysti sama, samat velvollisuudet ovat myöskin rahoitusmarkkinoilla samat oikeudet pitää myöskin rahoitustuotteiden, pankkien ja muiden vakavaraisuutta arvioida tällaisessa arviointilaitoksessa, reittauslaitoksessa sitten myöskin niiden äh, luotettavuutta pitäisi myöskin äh, valvoa, miten, millä tavalla tällaiset äh, luottolaitokset sitten, millä perusteella ne sitten näitä valvovat näitä organisaatioita, jotka osittain omistavat ne, sehän on tietenkin onnistu. Tässä mietinnössä on pyritty sitten tätä näitä edellytyksiä, joiden varaan tällaiset luottolaitokset perustetaan, tarke, tarkentaa näin, että, että kansalaisten oikeuksia ei sinne sitten tulla poljetuksi. Rouva Matera, yksi minuutti. Irgianska mietintä, olkaa hyvä. Gentili colleghi, il voto di quest'oggi sul bilancio 2011 sancisce la chiusura di una procedura... Vuoden 2011 talousarvio esityksestä muotoutuu ennakkotapaus uusi menettelyiden osalta. Uusi budjettivallan käyttäjä tulee mukaan kuvioon ja kyse on kompromissista, jossa ovat mukana parlamentti ja neuvosto. Olemme onnistuneet nyt pääsemään eroon tästä vaarasta jouduttaisiin käyttämään väliaikaisia 12 osia. Tämähän olisi aiheuttanut hyvinkin paljon hallaa unionin eri ohjelmille – meidän täytyy nyt osoittaa sormella myöskin niitä, jotka halusivat vaarantaa ITER-hankkeen ja joustovälineen. Unioni on nyt menettämässä näiden osalta kansainvälistä kunnioitusta tai arvostusta, mikäli me ei pysty hoitamaan sitä kuntoon. Meidän täytyy pystyä rahoittamaan toimia, uusia toimia, jotka tulevat Lissabonin sopimuksen myötä meidän kontollemme tammikuusta 2011 me täytyy varmistaa, että tuleville vuosille luodaan vakaa pohja talousarviomenettelyitä varten. Jos Pirillo, Seuraavaksi edustaja Pirillo, yksi minuutti, Vaiskerveri mietintö, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Tarve päivittää mittausjärjestelmiä, metrologiaa ja samalla myös päivittää asetuksia tällä kentällä on selkeä tarve todellakin. Olen sitä mieltä, että tämä on ensimmäinen askel kohti todella läpikäyvää uudistusta tällä alalla. On totta, että meidän täytyy tietysti omistaa riittävästi aikaa ja resursseja tähän uudistukseen, ja kaikkien jäsenvaltioiden täytyy myös pystyä arvioimaan tämän uuden lainsäädännön vaikutus omaan lainsäädäntöönsä. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että uusi lainsäädäntö vastaa uusia vaatimuksia kyllähän meidän täytyy yksinkertaista asioita. Toivotaan, että se johtaa kohti parempaa. Seuraavaksi siirrymme Kurmaan ja Lämän suurin mietintöön. Rode. Edustaja Brode. Ai eikö? Eikö hän haluakaan puheenvuoroa? Sitten edustaja Mastella. Il trattato di Lisbona ha introdotto una fondamentale Kiitoksia puhemies. Lissabonin sopimus on tuonut mukanaan uusia elementtejä unionin demokraattiseen toimintaan. Tämä uusi aloite, kansaisaloite, mahdollistaa sen, että kansalaiset osallistuvat Euroopan rakentamiseen. Tämä tuo uudelle, aivan uudenlaista osallistuvaa demokratiaa Euroopan unionin toimintaan. Ja vetoisinkin nyt komission puoleen, jotta komissio antaisi lainsäädäntöaloitteen, jonka kautta pystyisimme pistämään tämän hankkeen täytäntöön sen varmistamiseksi, että kansalaiset todellakin pääsevät mukaan muokkaamaan Euroopan unionin taso tehtyjä päätöksiä, koska tämä tuo unionin lähemmäksi kansalaisuutta ja kansalaisia ja lisää sen legitimettä. Rova Bilbao, yksi minuutti. Denne hän ei tunnu olevan paikalla, joten edustaja Junkeras. Eh, in primo luogo vorrei esprimere la mia soddisfazione per l'approvazione dell'iniziativa. Niin, minäkin haluaisin ilmaista olevani tyytyväinen siihen, että tämä kansalaisaloite teksti hyväksyttiin. Minä itse olin äh, kulttuurivaliokunnassa tässä seppänä ja toivon, että parlamentti kokonaisuudessaan ymmärtää sen, että 16-vuotiaat nuoret eivät nyt enää voi tehdä allekirjoitusta. Tämä on syrjintää, siksi me vastustamme tätä. Rode, Edustaja Rode venstre har i dag stemt for borgerinitiativet fordi det fremmer borgernes mulighed for deltagelse og det gør niin, tämä äh, aloite äh, helpottaa kansalaisten mahdollisuutta osallistua äh, EUn toimintaan. Meidän pitäisi parlamentin puolesta tehdä tietä tasoittaa siis tasapuolisille ehdoille, reiluille ehdoille tämän aloitteen edistämiseksi. Kansalaiset pitäisi olla kotoisin vähintään neljäs osasta jäsenmaita, siis näiden allekirjoittajien. Ja tilanteen äh, tulisi todella niin olla, että että äh, kansala- kyseessä on kansalaisia, joilla on oikeudet äänestää parlamenttivaaleissa äh, on tärkeää tämä var, varmistaa, niin, että, että tästä saadaan sitten todellakin kunnon panos demokratian kehitykseen. Arvoisa

Kiitos Lokegaard, ja ένα λεπτό. Edustaja Lokegaard. Bare som en øh, tilføjelse til, som allerede er blevet sagt kiitoksia. Minä haluaisin äh, vain täydentää sitä, mitä nyt jo on äh, sanottu. Eli äh, tukea tämä, tätä aloitetta. Se on erittäin tärkeä aloite. Se on myös tällainen koe, joka merkitsee sitä, että että tätä pitää sitten seurata, miten se toteutuu tämän kolmen vuoden koejakson aikana ja katsoa, että tuleeko tästä jotain. Ja onko tässä sitten kysymys todellisista kansalaisaloitteista vai kenties asioista, jotka on valistettu palvelemaan ihan muita intressejä. On nimittäin olemassa kansalaisia, jotka, jotka tekevät tällä aloitteita. Minä kuitenkin henkilökohtaisesti uskoisin, että tästä voisi tulla hyvä ja menestyksekäs aloite ja saada kansalaisia kansalaiset sitoutuksi paremmin tähän EU-hankkeeseen, että tämä ei-leiri äh, äh, pikku, pikku, sitten venettäisi kannatustaan. Rouva Alefano, yksi minuutti. Attenzione alla procedura legislativa per l'iniziativa popolare europea. Kiitoksia puhemies. Kansalaisaloitetta koskeva lainsäädäntöesitys olisi erittäin tervetullut. Olen tässä suhteessa erittäin kiitollinen niistä lausumista, joita on kuultu komission ja neuvoston puolelta. Nyt meidän pitäisi nyt saada ensimmäiset kansalaisaloitteet liikkeelle ryhtyä keräämään allekirjoituksia. Eläinkokeisiin liittyvät skandaalit ovat nyt aiheena kansan, kansainvälisellä tasolla kerätään nyt allekirjoituksia tämän asian kuntiaan saattamiseksi ja eräs kansaisliike kerää jo näitä allekirjoituksia. Toivottavasti tämä aloite nyt mahdollistaa sen, että me pystymme kerta kaikkien lopettamaan julmat ja tieteellisesti katsottuna turhat eläinkokeet, koska aivan valideja vaihtoehtoja on eläinkokeille. Eläimillekin pitää antaa oikeuksia Euroopassa. Vera Fox, yksi minuutti. Mr. President. Puhe, puhemies, minä uskon äh, kansalaisaloitteen äh, mahdollisuuksiin. Se mahdollistaa äh, kansalaisen suoran yhteyden komissioon. Mutta kysymys on nyt sitten, että miten komissio reagoi sellaisiin ehdotuksiin, joista se ei kauheasti pidä. Eh, koko joukko aloitteita on varmaan eh, tulossa, joista eh, komissio ei me erityisesti välitä. Pysytään peräkulutan isompaa ja enempää Eurooppaa, joihin komissio varmasti sitten innost, vähän innostuneemmin suhtautuu. Näinpä jos halutaan vähemmän Eurooppaa ja paremmin, paremmin toteutettua Eurooppaa, niin miten se siihen sitten suhtautuu? Esimerkiksi julistus siitä, että mitään eurooppalaista verotus uutta ei koskaan ö, lanseerata. Milläköhän tavalla mm, komissio sitten näihin sit suhtautuu kunnioittavasti? Ko, jos se vain reagoi myönteisesti sellaisiin aloitteisiin, joista se pitää, niin silloinhan tästä menee koko pohja pois. No, Kiitos Kelly, Edustaja Kelly, olkaa hyvä. Eh, no, Kiitoksia. Mekin äänestimme tämän suosituksen puolesta, päätöslauselman puolesta, ja mielestäni esittelijä on tehnyt erittäin hyvää työtä meidän puolestamme ja myös kansalaisten puolesta. Tämä liittyy Lissabonin sopimukseen, joka hyväksyttiin Irlannissa noin vuosi sitten, mutta näyttää siltä, että nyt monimutkaiset asetukset ovat pistäneet kapulaa rattaaseen, mutta onneksi esittelijä on pystynyt yksinkertaistamaan asioita ja meillähän on tämä seitsemän jäsenen paneeli seitsemästä jäsenvaltiosta. Se on omiaan varmistamaan sen, että kansalaisten aidot huolenaiheet voidaan viedä eteenpäin niin, että kellään ei ole omaa lehmää ojassa. Ja haluaisin loppuun vielä sanoa, että hyvin, tehty, hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. <coughs> Uh, thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Tämä on häpeäksi demokratialle. Nyt ei haluttu kuulla Euroopan kansalaisia ennen kuin Lissabonin sopimus otettiin käyttöön. Vastaakseni herran Foxille, joka puhui muutama hetki sitten, komissio voi päättää, onko kansalaisuus hyvä vai ei. Ja tässä se ongelma piileekin, koska sillä ei ole mitään sitovaa mandaattia asian suhteen. Komissio voi viitata kintaalla. Jälleen kerran havaitaan, kuinka Euroopan unioni ei ota huomioon kansalaisten pyyteitä. Hyvät ihmiset, kuunnelkaa kansalaisia. Kansalaiset eivät halua tällaista. Piste. Περνάμε τώρα στην παρουσία του προγράμματος της Εργασίας Επιτροπής για το 2011. Ο κύριος... Nyt siirrymme eteenpäin komission työohjelmaan. Herra Higgins, yksi minuutti. I welcome and vote. Kiitos äh, puheenjohtaja. Minä äh, suhtaudun myönteisesti tähän äh, toimintaohjelmaan. Rahoituskriisi on ollut suuri haaste ja on, siitä on päästävä irti. Kunniallisesti toivotan onnea matkaan komissiolle. Ja mitä euroon tulee, se on erittäin olennaista, että, että unionin, unionin itsemääräämisoikeuden kannalta, että, että euro on vahva, että, että meillä on yhteinen valuutta ja teemme sen eteen, sen säilymisen eteen kaiken mahdollisen. Mitä tulee tulee työllisyyteen ja talouteen. On mieltä huomata, että, että tammikuusta 2011 komissio toteuttaa ensimmäisen vuotuisen kasvututkimuksensa ja perinpohjin selvittää sitten talouden mahdolliset systeemiset riskit ja epätasapainotilat, jotta sitten varmistetaan kestävä, vakaa kasvu. Meillä on 340 miljoonaa ihmistä unionissamme. Meidän, <clears throat> meidän täytyy pystyä sitten toimimaan sen mukaisesti kansainvälisen näyttämällä. Onnea matkaan komissiolle. voorzitter Mr. van tal van redenen tegen. Kiitoksia puhemies. Minä äänestän tätä mietintöä vastaan. Erityisen eriskummallinen oli se kohta, jossa pitäisi antaa jäsenvaltiolle velvoite antaa 0,7 prosenttia BKTstaan kehitysapuun ja komission pitäisi varmistaa, että tästä lupauksesta ja sitoumuksesta pidetään kiinni. Täysin huolimatta siitä, onko kehitysapu ylipäänsä järkevää, niin tämä minun mielestäni loukkaa toissijaisuusperiaatetta. Kohdassa 52 Puolestaan vaaditaan, että komissio käyttää hyväkseen laajentumisaaltoa. Mitä aaltoa tässä nyt tarkoitetaan? Turkin järkyttäviä ihmisoikeusloukkauksia tässä nyt ja islamistamisen liikettäkö tässä nyt halutaan tukea vai mistä tässä on kyse? Kiitos Kleis paljon. Afrikan EU-strategiasta. Herra Kläs, jälleen kerran yksi minuutti, olkaa hyvä. Voorzitter, er staan zeker een paar goede zaken in deze resolutie, zoals de veroordeling... Niin, tässä päätöslausemassa on parikin hyvää asiaa. Täällä muun muassa äh, tuomitaan se, että Mugabe äh, osallistui Lissabonin huippukokoukseen. Äh, edellä tässä myös puhutaan siitä, että aivovuoto tulisi tukkia Afrikasta. Äh, täytyisi tukea myös Afrikan maatalouskapasiteettia. Se on erittäin tärkeä, mutta tämä 0,70 prosenttia, tämä on ihan absurdi summa. Tässä on kyse miljardeista dollareista, joita on syydetty Afrikkaan, mutta ei se ole onnistunut tekemään mitään muuta kuin lisäämään ongelmia. Meidän tulisi taistella meidän pitäisi torjua laitonta pääomaan pakoa Afrikasta – ja tästä syystä lopu, loput äänestimme vastaan. Äh, Kamal, Edustaja Kamal, olkaa hyvä. Yksi minuutti. Much, uh, äh, Mr. President. Kiitos paljon puhemies. Äh, kun tarkastelemme eh, sitä surkaa jamaa, jossa monet Afrikan valtiot ovat. Toki me kaikki haluamme auttaa EUna eh, e ja jäsenmaina heitä selvittämään köyhyytensä, mutta meidän pitäisi käyttää apuamme järkevämmin. Jos joku luonnonkatastrofi kohtaa, on tietenkin silloin tärkeää auttaa lyhyellä aikavälillä nopeasti, mutta kun katsotaan pitkän aikavälin eh, kehitystä, meidän apumme ei aina kohdennu oikein. Tietenkään jäsenmaidemme veronmaksajien ei ole syytä lähettää rahaa sellaisille Afrikan maille, joiden hallitukset eivät sitten omaa maataan hallitse asianmukaisella tavalla, eivätkä ohjaa rahoja sitten tarvitseville. Kaikkein paras tapa on auttaa köyhien maiden yrittäjiä, jotka sitten sitä kautta luovat vaurautta omissa yhteisöissään, niin sitä kautta auttavat sitten yhteisen köyhyyden lievittämisessä. Sen vuoksi meidän kannattaakin kohdata apumme kaupan ja kehityksen kehittämiseksi, eikä vaan pelkästään kehitysapuna. Edustaja Hänen, olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia puhemies. Niin kuin monet muutkin parlamentin jäsenet, osaston hiljattain AKT EU-yhteiskokoukseen Kinshasassa. Tämä on maailman toiseksi köyhin maa onnellisuusindeksin ja muiden osalta. Ainoastaan Zimbabwe ohittaa sen surkeuden luettelossa. Zimbabwelaisetkaan eivät mun Zimbabwessakin on ollut äh, kansan, tällaiset kansainväliset hyväksytyt vaalit äh, tai monipuolen vaalit, mutta tilanne ei ole parantunut. Demokraattinen Kongon tasavalta on yksi esimerkki Afrikan kurjuudesta. E, tietystikin siirtomaa perinnettä voidaan tässä myöskin syyttää osittain Kongon vapaavaltion tilanteen suhteen ja toisaalta verotus ja menopuoli ja politiikka, kaikki ovat riippuvaisia kaivostoiminnasta, kaivos toiminnan tuotteiden väärinkäytöstä, mutta toisaalta kieliset, etniset ja muuta erota mahdollistavat, eivät mahdollista sitä, että maa olisi yhtenäinen. Kinshasa tietenkin voidaan syyttää ongelmista. Voitte hyvin arviata, miksi otan Kinshasan esimerkiksi. Puhemieskin totesi, että patriotismi osoittaa, johtaa usein sotaan, mutta tässä nyt nähdään esimerkki siitä, mitä afrikkalaisessa maassa voi tapahtua tässä tapauksessa. Tämä oli hyvin epätavallista. Te oikeastaan onnistuitte hyvin pitämään puheajassanne. Onnittelen teitä. Tai ette oikeastaan pitäytynyt puheajassa, mutta onnittelen teitä niistä muista muista kerroista, jolloin te olette pitäytynyt puheajassanne. Sitten komission työohjelmasta vielä herra Zeyer. Thank you very much, President. Äh, Kiitoksia kovasti, puhemies. Me kaikki tiedämme, että rahoituskriisin vuoksi valtioiden, tiettyjen valtioiden eläkerahastot vetävät puoleensa investointeja enemmän kuin toisissa jäsenvaltioissa. Kuitenkin täytyy muistaa, että vaikka eläkkeet kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltoihin, myös Euroopalla on intressi näissä asioissa suurimmat tyy- ryhmät ovat tukeneet komission työohjelmaa ja siinä muun muassa todetaan, että eläkepilaria tulisi vahvistaa. Oma maani Unkari eilen otti tärkeän askeleen tähän suuntaan, hyväksyi nimittäin lain aiheesta. Mitä tulee vihreisiin ja valkoisiin kirjoihin, niiden tulisi myös heijastella tätä. Kiitos. Kirjus Seuraavaksi Rova Galimietinnästä edustaja Stella yksi minuutti. Presidente, la nuova architettura istituzionale puhemies. Eh, uusi eh, kansainvälinen arkkitehtuuri, mitä, eh, minkä Lissabonin sopimuksessa luotiin ja laadittiin, mm, takaa sen, että perusoikeuksien noudattaminen on perusedellytys kaikille ulkopolitiikalle. Minä olen vakuuttunut siitä, että me tarvitsemme myöskin sisäisiä EU-tehotoimia perusoikeuksien paremmaksi kunnioittamiseksi ettei niitä sitten väärin käytetä ja poljeta. Ja ne, jotka sitten perusoikeuksia rikkovat, joutuvat sitten jostain vastuuseen. Lissabonin sopimuksen voimaantulo on radikaalisti muuttanut tätä oikeudellista puitteistoa perusoikeuksien ympärillä. Ja sopimuksessa on korvattu tällainen vanhentunut lähestymistapa perusoikeuksiin sinä sekä on nyt otettu mukaan myöskin yhteiskunnalliset ja kulttuuriset oikeudet. Antinoro ja Enelepto. Edustaja Noro. Signor Presidente, Kiitoksia puhemies. Minä päätin äänestää tämän mietinnön puolesta. Poliittinen ryhmäni niin ikään äänesti puolesta. Mutta en ole niinkään vakuuttunut siitä, tai olen vakuuttunut siitä, että tämä on instituutioidenkin kannalta erittäin tärkeä mietintö ja myöskin tärkeä uuden parlamentin ja sen valtaoikeuksien kannalta. Me pikkuhiljaa me nyt luemme tätä rakennetta nyt ensimmäistä kertaa olemme hyväksymässä Lissabonin sopimuksen vallitessa uutta talousarviota. Meidän on tärkeää luoda yhteiset suuntaviivat ja haluaisinkin kiittää esittelijä pyrkimyksistä saada aikaan kompromisseja ja estää rivien jakautumista silloin, kun pistetään täytäntöön Lissabonin sopimusta. Kiitoksia siitä työstä, jota edustaja Gaal on tehnyt. Uskoakseni tämä mietintö merkittävällä tavalla eteenpäin vienetä unionin pyrkimyksiä tällä saralla.

vuoksi kuubalaiselle toisinajattelijalle mutta myös euroopan sisällä meillä on vielä ongelmia. kaikkialla ei voida vapaasti puhua eikä tuoda omaa mielipidettä esille. siitä on meille konkreettisena esimerkkinä myös euroopan parlamentissa meidän eräs kollegamme kulkee turvamiestin ympäröimänä täällä koska joutuu pelkäämään eh, omaa turvallisuuttaan. meidän täytyy puolustaa eurooppalaisia perusoikeuksia ja taistella sen puolesta että jokaisella on ilmaisunvapaus euroopan unionissa. Thank Mr. President. Kiitos. È noto come l'attività del governo italiano rappresenti una Kiitoksia puhemies. Me tiedämme, että Italian hallituksen toiminta rikkoi jatkuvasti perusoikeuksien peruskirjan ää, äh, klausuleja. Meillä on muun muassa ää, äh, laki, joka ää, äh, rikkoo rikkoo ilmaisun vapautta. Meidän pitää pitää huoli siitä, että kansalaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteitään. Valitettavasti Italiassa meillä on kaikenlaista korruptiota ja vilunkimeininkiä. Tämä on myös osa ihmisoikeusrikkomuksia. Myös hiljaisuuteen pakottaminen on ihmisoikeuksien rikkomusta. Ja puhemies, minä haluaisin puhua rauhassa. Berlusconi, Berlusconi, Mondadori ja muut ovat estäneet ilmaisuvapautta. Yhdeksäs puhemies, en minä voi jatkaa tällä tavalla. Voisitteko nyt lopettaa? Tämä nyt ei ole oikea paikka käydä tästä keskustelua Euroopan Teillä ei nyt ei ole puheenvuoroa. Teillä ei ole puheenvuoroa. Ja te ette nyt tällä hetkellä tällä tavalla ryhdyn häiritsemään muiden puheenvuoroja. Rova Alfano saa vielä 30 sekuntia päättääkseen puheenvuoronsa. Ja nyt lopetatte sen huutelun siellä. Mikrofon. Mikrofon. Mikrofonia sopii silti käyttää. Siis 9.12. Euroopan parlamentti äh, juhli korruption vastaista päivää eilen. Italian parlamentti äh, legalisoi korruption. Tämä on järkyttävää. Do you, would you... Uh, Huutelua ilman mikrofonia. Nyt sanon tämän viimeistä kertaa, hyvä ihminen. Mikä te toisen kerran vielä nousette seisomaan ja häiriköitte täällä? Minä annan poistattaa teidät täältä salista, joten älkää tehkö tuota enää toiste. Haluaako Rova Alfano vielä lisää puheaikaa? Ette halua. Se Se Niin, jos muut eivät kuulleet, mitä sanoin, hyvä puhemies, niin kyllä minä mielelläni toistan. Muussa tapauksessa olen kyllä lopettanut puheenvuoroni. No, eh, Pietikäinen, if she's not here... Onko rouva Pietikäinen täällä? Hän saa puheenvuoron, jos on arvoisa puhemies äh, lissabonin sopimuksen hyväksymisen myötä äh, keskeisimpiä uusia äh, aloja kansalaisten hyvinvoinnin osalta <clears throat> on sitova perusoikeusasiakirja

direktiivi joka on tällä hetkellä juuttunut neuvostoon saadaan myös eteenpäin ja sitä kautta saadaan myös laillisesti sitovat keinot puuttua jäsenvaltioissa tapahtuvaan henkilöiden diskriminaatioon. pyydän myös saada huomauttaa siitä että erityisen keskeistä on puuttua tämän räikeän syrjinnän lisäksi hiljaiseen syrjintään joka kohdistuu muun muassa ikäihmisiin. Olipas. Ja, thank you. Speak for... Kiitoksia. Haluaisin todeta, että minä äänestin tämän mietinnön puolesta. Flaamina, flaamijournalistina katson, että on täysin oikein ja kohdallaan, että kun puhutaan syrjinnästä ja muukalaisvihamielisyydestä, puhutaan samassa yhteydessä myöskin yltiöisänmaallisuudesta. Minun mielestäni tietyt toimet kansallisella tasolla on estetty siksi, kunnes komissio päättää, aikooko se ryhtyä virallisen rikkomusmenettelyyn vai ei. Tämä käytännössä asettaa jotkut jäsenvaltiot holhoukseen, ja minun mielestäni ei tällaista voi hyväksyä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että komissio pyrkii, pystyy vaikuttamaan jäsenvaltioiden toimintaan ja estämään näkemysten ilmaisun. Komissio voi tässä nyt päättää, mitä se itse haluaa. Ja minun mielestäni jäsenvaltio täytyy itse saada päättää, eikä komissio. Mr. Hannan. Herra Hannan, minuutti. Puhemies. 48 George Orwell puhui Newspeakista siitä, miten kieltä voidaan käyttää ajatteluun muuttamiseen. Esimerkiksi sana vapaa hän käytti tätä Newspeakia sanomalla, että tämä koira on vapaa kirpuista tai jokin on vapaa tästä tai tuosta. Mutta näinhän tässä juuri tapahtuu tosielämässäkin. Ennen ö, vapaus tarkoitti vapautta valtion pakottamisesta. Nyt se tarkoittaa oikeutta. Minulla on oike, vapaus käyttää kansallista terveydenhuoltojärjestelmää tai jotain muuta. Tämä mietintö on siirtynyt oikeuksien sitä, että, sitä, että jokaisella on oikeuksia, niin jokaisella pitääkin olla oikeus tulla kohdelluksi eri tavalla tai vapaus. Me olemme tällä tavalla siirtämässä oikeuksia niiltä, joille ne kuuluvat, niille, joilta ne, joille ne eivät kuulu. Eh, Seuraavaksi Jyvänin mietinnöstä Zazuvi, yksi minuutti signor presidente mi scuso per prima ma da italiana non posso sopportare un certo tipo di atteggiamento. Kiitoksia. Pyydän anteeksi tuota aiempaa tapausta, mutta minä en voi kestää sitä, että Rova Alfani jatkuvasti käyttää oikeuttaan esittää äänestysselityksi kerrottaakseen teille valheita siitä, mitä Italiassa tapahtuu. Ja minun mielestäni tämä on suorastaan farsi demokratian irvikuva. Minä toteasin, että minä äänestin tämän mietinnön puolesta. Edustaja Pirillo, olkaa hyvä. Presidente, onorevoli kollegi. Puhemies, arvon kollegat Minäkin olen vakuuttunut eh, siitä, miten tärkeä eh, rooli mainonnalla on eh, kilpailukykyä lisäävänä tekijänä yritysten välillä ja tuomalla vaihtelua siihen tarjontaan, joka kuluttajille suunnataan. Nyt meillä on sitten tiukemmat säännöt. Mm, tiukemmat säännöt, eh, mitä tulee esimerkiksi uusien teknologioiden käyttämiseen mainonnan välineenä. Kuluttajat antavat, julkistavat omaa hyvinkin arkaluontoista tietoaan tietämättä mihin riskeihin sinne silloin ajautuvat kenties mietinnössä on aivan oikein muistettu myöskin haavoittuvimmat ryhmät, kuten esimerkiksi lapset, jotka eivät välttämättä aina niin tiedä, mitä oikeastaan on tarjolla ja millä perusteella he valintansa tekevät. Rova Pietikäinen

Chairman, Kiitoksia puhemies. Mainonta on erittäin tärkeä osa sisämarkkinoiden toimintaa. Tämä lisää kilpailua ja mahdollistaa kuluttajien paremmat valinnat. Äänestin tämän mietinnön puolesta. Maidon osalta ei pitäisi luoda uutta lainsäädäntöä eikä liikaa valvontaa. Internetin puolella pikemminkin pitäisi parantaa kansalaisten tietoisuutta ja toisaalta mainosten tietoisuutta. Niitä voidaan taistella epäreilua paikkaansa pitämätöntä mainontaa vastaan ja samalla suojata yksityisyyttä. Tällä alalla, mainonta-alalla on oma vastuunsa. Itsesäätely, vapaaehdon itsesäätely auttaa jo varanjohtajan, johtavan tiedon tai piilomainonnan käyttää hyväksi. Lasten käyttö mainonnassa pitäisi lopettaa. Batmania ja muita sarjakuvahahmoja ei pitäisi käyttää lasten houkuttelemiseksi ostamaan jotain. Sten. Kiitoksia. Sitten siirrymme Bensenin mietintöön. Herra Higgins, yksi minuutti, olkaa hyvä. Miss Higgins, one minute. Herra Higgins. Uhteran falchem agus hogmen turskal Minä äh, äh, äänestin tämän mietinnön puolesta. Meidän täytyy äh, kannustaa energian säästöön Eh, ja sitä kautta sitten pyrkiä saavuttamaan parempi e- energiatehokkuus Euroopan unionissa. Me puhuimme usein uusiutuvista energianlähteistä, mutta eh, on kumminkin hyvin helppo tässä unohtaa, eh, miten paljon sähköä me oikeastaan kulutamme. Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska se on erittäin tärkeä. Onnittelut esittelijälle tästä. Edustaja Roodi, olkaa hyvä. Mr. President. Interesting aggression. Kiitoksia puhemies. Aika kiintoisaa aggressiivista käyttäytymistä täällä italialaisten kollegoiden taholta. Viime viikolla monet maa- ihmiset matkustivat Kankuniin mutta eivät kuitenkaan liikahtaneet riittävästi ilmastonmuutoksen torjumisessa. Nyt tänään, kun puhumme energiatehokkuudesta, olemme ottaneet askeleen eteenpäin. Aivan kuten tässä mietinnössä todetaan, energiatehokkuus on kaikkein kustannustehokkain ja nopein tapa vähentää hiilidioksidipäästöjä. Kuitenkin ne toimet, joihin jäsenvaltioissa on ryhdytty, ovat kaukana riittävistä. Meidän täytyy Näillä ponnistuksilla me pääsemme vain puoleen väliin 20 prosentin tavoitteesta vuoteen 2020 mennessä ja siksi me tarvitsemme, sitovia energiatehokkuustavoitteita. Tässä mietinnössä on useita ratkaisuja, nyt ne täytyy täytäntöönpanna, mutta sanoista teoiksi. Haluan kiittää Benseniä, haluan onnitella häntä erinomaisesta työstä. Kiitoksia. Kirja Morgunaite ja Seuraavaksi edustaja Morgunaite. Sveikinu pranešėją Bensteną e, su labai svarbiu pranešimu dėl. Kiitoksia puhemies. Totesin, että kyseessä on erittäin tärkeä mietintö, joka koskee energiatehokkuutta. Minä äänestin mietinnön puolesta, koska minun nähdäkseni on erittäin tärkeää käyttää energiaa säästäväisesti, ei pelkästään siksi, että säästetään rahaa, vaan pikemminkin myöskin Kankunin tavoitteiden osalta. Meidän täytyy Euroopassa jatkaa tätä energiatehokkuutta, energiatehokkuuden parantamista, energian säästötoimintaa, koska tämä on paras tapa mahdollistaa se, että kansalliset suunnitelmat saadaan toteutettua. Kansallisia suunnitelmia täytyy vielä työstää ja seksi täytyy lisäksi antaa tiettyä tukea, rahoitustukea ja muutakin, jotta tavoitteisiin päästään. Siksi meidän täytyy komission ja jäsenvaltion välillä saada aikaan sopimus asiasta on tärkeää kaikilla aloilla, oli sitten kyse liikenteestä, asumisesta tai mistä muusta tahansa alasta, varmistaa energiatehokkuus. Tämä mietintö on hieno luottelo tavoitteita ja toimenpiteitä, jotka ovat hyväksi myöskin taloudellemme. Kiitoksia. Takkula. Äänestin tämän Pentsenin energiatehokkuutta käsittelevän raportin puolesta. Meillä on Euroopan unionissa sitouduttu EU 2020 ohjelman myötä

Kiitoksia puhemies. En usko, että kun me puhumme energiatehokkuudesta, unohtaa tiettyjä tosiasioita. Energiaa tullaan käyttämään yhä enemmän kehitysmaissa. Eurooppa on pystynyt toimimaan edelläkävijänä, kun se on pyrkinyt käyttämään vähemmän resursseja, vähemmän energiaa ja parantamaan energiatehokkuutta. Talouskasvu pitää saada kulkemaan käsikädessä energiatehokkuuden parantamisen kanssa. Lisäksi meidän täytyy tarkastella työpaikkojen luomismahdollisuuksia energiasektorilla, energian säästösektorilla pikemminkin. Tämä on erittäin tarpeellista sekä talouden kannalta että ympäristön kannalta. Toivottavasti komission ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta näihin sitoviin tavoitteisiin, jotka parlamentti tänään säästää, myöskin päästään. Rouva Pietikäinen arvoisa puhemies äänestin sitovan ja kunnianhimoisemman linjan puolesta tässä energiatehokkuustoimintaohjelmassa ja olen hyvin tyytyväinen parlamentin lopulliseen kantaan tämän osalta

äänestysselitysten yhteyteen työjärjestyspuheenvuoro, mikä on kyllä aika kummallista. Profitto anche per un Minä taputin tietystikin. Osoitin suosiota. Tietystikin voin kyllä esittää samalla myöskin työjärjestyspuheenvuoro, mikäli te sitä vaaditte. Minun mielestäni, mikäli täällä on henkilöitä, jotka pyrkivät vain loukkaamaan jonkin jäsenvaltion hallitusta, esimerkiksi Italian hallitusta, niin hänellä tuntuu olevan lupa puhua. Ja minun mielestä tämä on suuri häpeä. Yksi kollega käytti puheenjohtajansa oman maansa hallitukseen mustamaalaamisen. Minun mielestä hän törkeällä tavalla käytti väärin äänestysselitysmahdollisuutta. Meidän täytyy työstää työjärjestys, työjärjestyksen sääntöä koska minä nyt käyttää tässä oikeuttani hyväksi ja sitten puolustaa Italian legitiimiä hallitusta. Minä voin aivan yhtä hyvin käyttää omaa oikeuksiani hyväksi. Annoin teille tilaisuuden puhua, vaikka ei tämä kyllä mikään työjärjestyspuheenvuoro ollut. Minun tehtäväni ei ole valvoa sitä, mitä jäsenvaltiot ja pikemminkin parlamentin jäsenet päättävät sanoa. Minun täytyy varmistaa, että he saavat puhua silloin, kun heillä on puheaika. Se, sen sijaan, että he keskeyttävät toisiaan. Ja minä voin kyllä tämän varmistaa hyvinkin kovin ottein, mikäli tarvellista. Ja voin todeta, että kun minä toimin puhemiehinä, niin silloin kyllä jäsenet käyttäytyvät siivosti keskenään ja toisiaan kohtaan. Ja minä yritän pitää puheesta kiinni niin hyvin kuin mahdollista. Se, mitä jäsenet sanovat täällä demokraattisella foorumilla, on heidän oma asiansa, ei minun asiani. Herra Keli, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Ihan muutama kommentti vain tästä ilmastonmuutoksesta. Niin, mehän olemme kovasti painottaneet uusiutuvia energialähteitä, ne ovat toki tärkeitä, mutta enemmänkin voitaisiin tehdä energiatehokkuuden alueelle ja siksi pidän hyvänä tätä mietintöä. Erityisesti kun puhutaan rakennuksiin, julkisiin rakennuksiin, jopa tämä rakennus, anteeksi nyt vain puhemies, tuolla takana metelöidään ja minä en voi keskittyä omaan puheeseeni. Okei. Okay. In the area of buildings. Niin, tällä rakennusten alalla on vielä paljon tehtävää. Erityisesti tämän rakennuksen ja Brysselin rakennusten suhteen voidaan vielä tehdä paljon. Niistä tulisi tehdä energiatehokkaampia. Sama pätee myös liikenteeseen. Meillä on dieselvetureita, moottoreita, niidenkin tulisi olla energiatehokkaampia. Ja haluaisin myös kommentoida omaa, omassa maassani tehtyä hyvää työtä vihreän lipun osalta. Vihreällä lipulla varustetut koulut ovat erittäin energiatehokkaita. Kiitos. Näin olemme saaneet äänestysselitykset hoidettua. Nyt istunto keskeytetään ja jatkamme taas kello 15.